tuomiotaan terrorismisyytteen eh, takia. Olisitteko te ollut tyytyväinen, jos häntä ei olisi ikinä tuotu tuomioistuimen eteen? Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Äänestämme aiheesta keskiviikkona. Nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Edustaja Skiklunan mietintö. Aiheena euron käyttöönottaminen Virossa ensimmäinen tammikuuta 2011. Ensin puheenvuoron saa esittelijä neljä minuuttia. Edustaja Skikluna, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. I'm pleased to, able, to be able to present this report. Puhemies, olen tyytyväinen, kun voin esitellä tämän mietinnön käsitellen Viron päätöstä ottaa euro käyttöön ensimmäinen tammikuuta 2011. Nyt uusi jäsenvaltio on euroalueen ovella kolkuttelemassa näinä vaikeina aikoina. Tämä kertoo paljon kyseisestä maasta, eurosta ja euroalueesta, niin ikään. Syy, miksi euron pitäisi liittyä euro, äh, Viron pitäisi liittyä euroalueeseen, on suoraviivainen. Se on täyttänyt äh, kriteerit perussopimusten mukaisesti. Täytyy pitää mielessä myös se, että nämä saavutukset on saavutettu hyvin vaikean taloudellisen ja sosiaalisen kriisin olosuhteissa. Tämä on ennennäkemätöntä. Nämä saavutukset ovat tulosta äh, niistä ponnisteluista, joita äh, peräkkäiset Viron hallitukset ja kansa ovat tehneet hyvin vaikeissa olosuhteissa. Kuitenkin julkinen mielipide on vahvasti euron liittymisen kannalla. Esittelijänä olen ollut jatkuvassa yhteydessä komission, Euroopan keskuspankkiin ja Viron hallitukseen. Olen käynyt Virossa toukokuun puolessa välissä, kun EKP julkaisi oman lähentymiskertomuksensa. Valtiovarainministeriön valmistelutoimet ja keskuspankin valmistelutoimet ovat kunniaksi Virolle. Minun täytyy kuitenkin nostaa esille huoleni siitä, että parlamentille on annettu hyvin vähän aikaa työstää omaa työtään lähentymiskertomuksen julkaisemisen jälkeen. Minusta tämä ei ole asianmukaista ja näin on käynyt aiemmin ja se osoittaa kunnioituksen puutteesta parlamenttia kohtaan. Tunnustan sen, että parannusta on ollut huomattavastikin, kun ajatellaan keskuspankin tapaamisia ja edistyskertomuksesta raportointia. Toivon kuitenkin, että tätä aikataulua ei jatkossa noudateta, kun joku toinen maa haluaa liittyä euroon. Jotkut väittävät, että euroalue pyrkii ratkaisemaan, sen pitäisi ratkaista ongelmat ennen kuin uusia jäseniä hyväksytään, niin se olisi kyllä lyhytnäköinen lähestymistapa. Meidän täytyy päästä myrskyisiltä meriltä eteenpäin euroalueella. Muutoin me emme, emme pääse etenemään ja hylkäämme sellaisia maita, jotka ovat valmiita liittymään euroalueeseen näinä vaikeina aikoina. Meidän täytyy tarjota heille avu, avun kätemme, arvon tarjouksemme. Julkisen talouden kestävyys on turvattava myös tilastollisesti hallinnon on oltava kunnossa. Minä voin todeta, että Viro täyttää nämä kriteerit ja jo ennen vuoden 2009 loppua eh, julkistalouden eh, vaje oli historiallisen alhainen. 2001 noin 15 prosenttia on ollut eh, vaje ja julkinen velka on vain 7,2 prosenttia. Se on yksi maailman alhaisimmista julkisen velan määristä. Nyt kuitenkin rahoitus- ja sosiaalikriisin eh, tuoksinnassakin Viro on pystynyt eh, pitämään asiansa kunnossa. Sen finanssikuri on, on erittäin hyvällä tolalla ja se pystyy jatkossakin pitämään kiinni kestävän talouden periaatteessa. Tämä tuo mukanaan myös poliittista symbolismia. Tämä on merkittävä symboliarvo myös naapurien näkökulmasta, niin että euron liittyminen voi olla vaihtoehto myös niille maille naapurimaissa, jotka ovat valmiita liittymään euroon. Tietenkään Virolla ei ole mikään helppo äh, taloudellinen tie edessään. Työttömyys on korkea ja inflaatiovaara, inflaatioriski ei ole kovin miellyttävä. Eli hallituksen on oltava valppaana, erityisesti siirtymäkauden aikana. Haluankin suositella mietintöä hyväksyttäväksi. Uh, welcome, Commissioner Nyt haluan terve- toivottaa tervetulleeksi komission Rehnin, olkaa hyvä. President, uh, honorable. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Haluan kiittää edustaja Sikulona, jolla on hyvin, äh, jolta on laatinut hyvin tasapainoisen ja kattavan äh, mietinnän äh, Viron liittymistä euroalueeseen. Haluan myöskin onnitella virolaisia ystäviämme siitä, että ovat tämän pirstan pylvään saavuttaneet arvostan äh, teidän varauksetonta äh, tukeanne äh, Viron hyväksymiseksi euroalueelle ajatellen tota, toisen kesäkuuta äänestystuloksia. Tämä rohkaisee Äh, komission työtä niin, että äh, Viro voi ottaa euron käyttöön ensi vuoden tammikuun alusta. Tiedätte, että tämä äh, konvergenssiarviointi ja muut arviot Virossa tapahtuvat hyvin hankalassa, hankalana aikana, joka on yksi haasteellisin euron olemassaolon aikana, ellei peräti hankalin ajanjakso tässä mielessä Viron myönteinen arvio, sama myönteinen arvio on erityisen tärkeä, positiivinen signaali osoittaa sen, että Euroopan raha yhteistyö on toimivaa ja myöskin, että tässä konvergenssitoimessa jäsenmaita arvioidaan niiden omien, omien saavutusten perusteella sata arvoisuuden periaatteen mukaisesti Viron saama myönteinen arvio äh, lähettää myöskin myönteisen signaalin, vahvan sellaisen markkinoille, samoin kuin äh, e-, euroalueen ulkopuolisille jäsenmaille tässä tilanteessa. Haluan painottaa, että äh, Viro tulee euroalueelle hyvin vahvasta, vahvista, vahvoista lähtökohdista. Sen valtiollinen talouden tila on on yksi, yksi parhaimmista ja velkataso yksi Euroopan alhaisimpia, kuten mietinnössä todettiin, Euroopan unionin julkisen talouden vajeen on keskimäärin 75 prosenttia. Virossa sama luku on 7,2 prosenttia, mikä on todella valtava ero keskiarvoon. Virohan ei ole tietysti ollut immuuni tälle kriisille, mutta silti kuitenkin osoittautunut toiminta, toimintakykynsä myöskin sitten ajatellen 98 vuodesta vallinnutta vaihtotaset politiikkaa, joka on pysynyt vakana. Sen, sen vuoksi sitten euroalueeseen liittyminen ei varmaankaan aiheuta mitään shokkia myöskään finanssirintamalla tietenkään euron siirtyminen ei ole äh, tien äh, pääte, vaan päinvastoin uuden tien alku. Äh, ensi vuonna on erityisen olennaista, että Viro pitäytyy budjetti- ja rahoituskurissa ja no-, noudattaa hyvin pidättyvää rahoituspolitiikkaa ja valtiontalouden valtion taloutta, jotta vakuuttaa muut jäsenet kykeneväisyydestään toimia euroalueella. Euro, euroalueelle jokainen jäsenmaa joutuu sitten antamaan virallisen kirjeen, jossa vakuut vakuutetaan maan noudattavan vakautta, vakautta edistävää politiikkaa ja yhteistyötä jäsenmaiden kanssa. Tällä kaikella tar- on tarkoitus parantaa talouden, taloushallintoa. Eh, sitähän on nyt ulotettu yhä syvemmälle ja syvemmälle ja eh, euro, euro, euroalueen eh, jäsenmaiden arviointia maiden omien saavutusten ja ansioiden perusteella. Tämä on rahaliito, liiton peruspilari. Rouva puheenjohtaja, puhemies, arvoisat jäsenet, Äh, äh, Konsultoidessamme äh, konsultoitamme tällä viikolla Euroopan parlamenttia. Tilanne, tämä asia etenee Euroopan neuvostoon tuonempana loppuviikolla, jos kaikki sujuu niin kuin on odotettavissa. Pyrimme saamaan kaikki asiakirjat hyväksytyksi 13. heinäkuuta mennessä pidettävään ECOFIN-neuvostoon mennessä niin, että Viro voi saada riittävän valmistautumisen ja siirtymäajan omasta valuutastaan euroon, joka tapa- on laskettu tapahtuvaksi ensi vuoden alusta. Eli edelleen uudelleen lämpimät kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja lämpimät onnittelut virolaisille. Nyt poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Mitchell, EPP, kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Haluan kiittää esittelijää hienosta mietinnöstä. Voin tukea häntä kommenttien pääkohdista ja voin yhtyä myös niihin huoliin, jotka hän nosti esille. Vaan erityisesti voin todeta, että me voimme hyväksyä Viron euroalueeseen sen takia, että Viron parlamentti ja hallitus ovat toimineet todellakin osoittain johtajuutta. Ne ovat tehneet uhrauksia. Jotkut nuolevat haavojaan ja ovat kovinkin epävarmoja tulevaisuuden suhteen, mutta tämä pieni maa, pikkuruinen maa, osoittaa alueen isommille maille valoa niin, että me voimme todellakin luottamustamme parantaa ja tätä kautta päästä eteenpäin. Haluaisin muistuttaa parlamenttia siitä, että ensimmäisten kymmenen vuoden aikana euron käyttöönoton jälkeen 16 miljoonaa työpaikkaa on voitu euroalueelle luoda. Myös Yhdysvalloissa saman aikaan luotiin paljon työpaikkoja. Nyt todellakin tarvitaan vahvistusta eurolle, tarvitaan rohkaisua ja Toivotan Viron tervetulleeksi. Tämä on aivan oikea askel. Minäkin tulen pienestä maasta ja euro on ollut lähes yksin omaan myönteinen. Missä me pienet maat olisimme, jos meillä ei olisi EKPtä ja komissiota ja euroalueen ministereitä näinä vaikeina aikoina? Me todellakin olisimme hukan perimiä Meillä on suhdannekysymyksiä, joihin on puututtava. Ja toinen seikka luonnollisesti on inflaatio, varallisuuden inflaatio. Tässä EKP on keskeisessä roolissa. Komissio ja Euroopan keskuspankki joutuvat jollakin tavalla reagoimaan siihen, miten matala korkotaso ja inflaatiovauhti vaikuttavat sitten varallisuuden arvoihin. Voin yhtyä esittelijän pääkommentteihin mietinnössä. Kiitoksia. Tänä iltana menee pitkään, joten täytyy olla aika tiukka puheaikojen suhteen. Edustaja Padar, SD, ryhmä kaksi minuuttia. Lugupeetud kolleegid, ülehomme hääletame ühiselt Euroopa Parlamendi rap- Keskiviikkona me äänestämme mietinnöstä, joka käsittelee Viron liittymistä euroalueeseen. Täytyy vielä kuitenkin odotella kuukauden verran neuvoston päätöstä. Euron käyttöönotto Virossa on askel integraation tiellä. Se on luonnollinen seuraus siitä budjettipolitiikasta, jota Viro on toteuttanut jo vuosikausia. Jo rahoituskriisin alkuvaiheessa me ymmärsimme, että tämän kriisin haasteet vaativat uudenlaista pohdintaa, uuden uudenlaista lähestymistapaa politiikkaan. Tällainen lähestymistapa johti vuonna 2008 ja 2009 budjettileikkauksiin. Meidän ponnistelumme olivat välttämättömiä. Kaikki tämä on osoittanut sen, kuinka tärkeitä luotettavat tilastot ovat ja, ja standardit niin ikään. Viro jakaa tätä hyvin kurinalaista finanssipolitiikkaa julkisessa taloudessa. Pienelle talousalueelle ei ole oikeastaan muita vaihtoehtoja tarjolla. Euron käyttöönotto Viron toimesta on myönteinen merkki myös koko euron kannalta. Valoa on näkyvissä tunnelin päässä näinä vaikeina taloudellisina aikoina. Kun Viro hyväksytään euroalueeseen, niin euroalue saa sellaisen jäsenen, joka ymmärtää pelin säännöt, pelin hengen ja me voimme tuoda oman panoksemme talous- ja rahaliittoon. Haluan kiittää kollegoita, erityisesti esittelijä ja varjoesittelijöitä hyvin hedelmällisestä yhteistyöstä. Voin vakuuttaa, että Viro on valmis yhteistyöhön euroalueella. Nyt ALDE-ryhmä, edustaja Klins, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, minä olen erittäin iloinen siitä, että Viro 16 todella liittyy tähän joukkoomme. Monet äh, ovat täällä sanoneetkin, että Viro täyttää aivan esimerkillisesti Maastrichtin kriteerit. Voimme olla varmoja siitä, että EKP, komissio ja muut ovat hyvin tarkasti äh, valvoneet näitä, näiden kriteerien täyttymistä. Tässä ei ole minkäänlaisia poliittisia bonuksia mukana. No, me kaikki olemme nyt vakavassa tilanteessa, euroa testataan oikein kovasti ja eh, e, Viron toiminta osoittaa valtavaa ponnistelua, valtavan hienoja toimia näiden kriteerien täyttämiseksi. Se näyttää sitä, että Viro haluaa todella täyttää nämä kriteerit eikä noin vain liittyä euroon. Viro ymmärtää, että tässä on myös velvoitteita mukana. Viro haluaa kaikki nämä toimet toteuttaa mahdollisimman nopeasti ja se osoittaa, että joillain valtioilla näköjään on todellakin vielä luottamusta ja uskoa jäljellä. toivoisin eh, tai olen hyvin iloinen siitä, ettei tässä ole myöskään mitään kansanäänestystä mukana. Ihmiset ovat kuitenkin ehkä hieman huolissaan. Euro nähdään heikkona valuuttana ja toivomme myöskin, että hinnat eivät nouse. Ihmisiä se kovasti huolestuttaa ja monet pelkäävät kallista euroa. No, joka tapauksessa EKPkin sanoo, että tässä on kyse vain liiottelusta. Viron täytyy euroalueen jäsenenä kantaa kaikki velvollisuudet ja vastuut. Se saa tietenkin myöskin tukea koko euroalueelta. Me emme tiedä, miten tämä kaikki vaikuttaa Viron talouteen. Toivon, että komissio antaa tässä hieman osvittaa. Minä toivotan Virolle onnea ja menestystä ja toivon, että se pystyy toteuttamaan nämä taloudelliset tavoitteet kestävällä tavalla ja myöskin taistelemaan inflaation suhteen. Nyt ECR-ryhmän puolesta edustaja Swinburne. Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies. Haluan kiittää esittelijää selkeästä ja kattavasta mietinnöstä. Tuemme hänen johtopäätöksiään täysin. Ennennäkemättömän taloudellisen mullistuksen aikoina talouskriisin olosuhteissa tämä osoittaa, minkälaista taitoa ja budjettikuria Viron hallitus on toteuttanut ollakseen nyt pätevä liittymään euroon. Ponnisteluja on kyllä pidettävä merkittävinä. Meillä on hyvin tiukat kriteerit liittymiselle ja näin on oltava jopa vaikeina aikoina. Haluan toivoa kaikkia hyvää Virolle tällä tiellä. Sitoutumattomat, edustaja Brons. Puolitoista minuuttia, alkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Monet katsovat, että Viroa pitäisi onnitella. Minä kyllä tarjoaisin virolaisille surun valitteluja. Kun ajatellaan äh, tiettyä maata ja sen vientiä ja tuontia, niin valuuttahan on tästä hyvin merkittävä heijaste. Jos ajatellaan kuinka, kuinka tietyn maan näkökulmat heijastuvat valuutassa, niin, niin, niin nimenomaan oma valuutta on tästä mielessä hyvin tärkeä. Meillä on ERM-järjestelmä, eh, jossa ei pitäydytä yhden valuutan eh, arvoon, vaan muuttuvan arvoon. Kun otetaan huomioon Viron vaihtotaseen tila, niin sitä pidetään hy- hyvänä uutisena, mutta ongelmia on kuitenkin näkyvissä. Ylijäämä voi johtaa siihen, että EKP määrittelee kruunu-eurokurssin liian korkealle tasolle ja sitten sen Viron vienti suhteessa tuontiin alenee ja sitten luonnollisesti tästä aiheutuu vajetta, jota Viro ei pysty välttämään. Viro menettää käyttää oman suvereenisuutensa talouskysymyksissä, joka on ironista, kun ajatellaan, että tämä maa vain 19 vuotta sitten pääsi Neuvostoliiton kynsistä. Nyt yksittäiset puhujat. Edustaja Karins, kaksi minuuttia. Godājumā priekšsēdētāji, futbolā kā fani mēs sagaidām likumsakarību. Mēs sagaidām, ka... Kun ajattelemme Eh, jalkapalloa. Ja jos olemme jalkapallon faneja, kannattajia, niin, niin me haluamme, että sääntöjä noudatetaan ja paras voittaa. Tämä on sellainen sääntö, jota on kunnioitettava myös eh, euroalueella ja euron liittymisessä. Budjettikurilla on tietty hinta. Eh, se liittyy taloudellisiin uudistuksiin, joita on tehtävä. Kun ajatellaan niitä kriisejä, joita nyt on käyty lävitse jäsenvaltioissa talouden alalla. Jäsenvaltiot ovat joutuneet äh, äh, käyttämään paljon enemmän rahaa kuin mihin niillä olisi ollut varaa. Viralliset ystävämme ovat olleet jossain määrin älykkäämpiä kuin muut. He ovat voineet turvautua budjettivarantoon, ylijäämään, ja näin ollen sitten taantuma, joka iski vuonna 2009, ei johtanut konkursseihin. Kun on pidetty kiinni hyvin tiukasti budjettikurista, niin, niin Viro sitten voi täyttää kaikki Maastrichtin kriteerit ja se voidaan vastaanottaa euroalueelle. Tämä on hyvä uutinen. Tämä on myös hyvä merkki siitä, että kaikista ongelmista huolimatta euroalue etenee. Tämä on myös myönteinen merkki kaikille niille mm, Baltian maille, jotka ovat tässä mukana ja jotka näkevät, että oikealla politiikalla pääsee eteenpäin. Tämä on hyvä merkki siis myös Liettualle sen suhteen, että jos kunnioittaa Maastrichtin kriteereitä, niin sitten tien päässä odottaa palkinto. Euroopan unionin on valvottava sitä, että budjettipolitiikka jäsenvaltioissa toimii niin, että ihmiset luottavat euroalueeseen. Viron esimerkki on hyvä esimerkki siitä, että budjettikuri on mahdollista, vaikkakin ajat ovat kovat. Kiitos. Edustaja Kutas, kaksi minuuttia. Puhemies, EUn äh, talouden kriisin alkumetreillä äh, Baltian maat äh, olivat ensimmäiset uhrit Baltian tiikereistä, tulikin köyhälistöä. Nyt sitten Viro pyrkii euroalueen esimerkiksi hyvin lyhyellä varoitusajalla. Se tulee vahvistamaan euroaluetta hyvin kriittisellä hetkellä. On todella hatunnoston arvoista, että Viro päätti lähteä tälle tielle ja, ja kunnia, kunnioitettava, että ovat selvinneet kriisistä asian, asianomaisin ää, toimenpitein. Itämeren mailla oli etunaan hyvin edulliset lainat ja näin julkisen vallan ja BKTn välinen suhde 7,2 prosenttia Virossa, joka on huomattavasti alle Euroopan keskiarvon, on esimerkillinen. Meidän pitää ottaa oppia Virosta pyrkiä löytämään kultainen keskitie myöskin sitten varovaisen talouspolitiikan saralla aina on hinnan nousun vaara ja, ja toivon, että viro, virolaiset, viron viranomaiset pystyvät lyö, luomaan tasapainon, löytämään tasapainon talouden tarpeiden ja kansalaisten toiveiden välillä. Ja Viron liittyminen euroon on myöskin symbolinen sikäli, Eh, että se on eh, esimerkkinä eh, Itä-Euroopan maille, jotka ovat ehkä vähemmän halukkaita näinä kriisin aikoina lähteä, lähteä sitten kiristämään vyötä. Edustaja Schmidt, puhemies, komissaari, nostan hattua Virolle nyt Eurooppa on keskellä vaikeita kriisejä. Nyt on todella Äh, todella hankalia aikoja. Ne, jotka uskovat Eurooppaan, haluavat tietysti antaa panoksensa Euroopan vahvistamiseksi, niin kuin Viro on tehnyt. Muut sitten äh, äh, jäävät värisemään peloissaan kulisseihin, niin kuin minun oma maani, katsomaan, oma maani katsomaan mitä tapahtuu. Mitä, mitä, jos, jos ajatellaan, mitä silloin olisi, jos kun Eurooppaa luotiin tapahtunut, jos niin olisi odoteltu. Nimenomaan kriisiaikanahan EU kehittää ja pystyy osoittamaan, kehittämään ja ostaa, osoittamaan ö, vahvuutensa Euro, euro on yksi näyttävimmistä yhte, yht, yhteisen, symbo, yhteisen Euroopan symboli. Voin vaan sanoa, että onnea, Viro ja hatunnosto teille. Uh, Nyt sitten puheenvuorot ilman puheenvuoron luettelua. Edustaja Pasetsku ensin, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluan onnitella Viroa näistä ponnisteluista, joilla se on täyttänyt lähentymiskriteerit ja, ja haluan myöskin onnitella hyvin pidettävästä budjettipolitiikasta. Eurooppa, Virosta tulee nyt 17 euro, euromaa ja nyt ajathan ovat todella hankalat Euroopan taloudessa on erilaista eh, keino, keinottelua ja arvailuja myöskin siitä, että jotkut maat vetäytyisivät eurosta. Eh, tämä osoittaa, että Viro pitää euroa tärkeänä. Ja esimerkiksi euroalueen laajeneminen eh, itään on myönteinen signaali esimerkiksi Romaniakin analysoitiin tässä samassa lähentymiskertomuksessa. Se ei vielä toistaiseksi täytä kaikkia euroalueen liittymiskriteereitä. No. Äh, jäsenmaiden tulisi hyväksyä euro vain silloin, kun ne ovat todella valmiita. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, taip pat prisidedu. Puhemies, hyvät kollegat. Minäkin haluan omalta osaltani onnitella hallintoa ja kansaa Virossa. Mekin olimme samalla tiellä vielä joku vuosi sitten, mutta hieman jäi vielä puuttumaan, jotta olisimme päässeet mukaan euroalueeseen. Päätökset ovat olleet erilaisia eh, hyvin merkittävissä vaiheissa tällä tiellä. Viro omaksui toisenlaisen lähestymistavan. Eh, se on lähtenyt populistiselle tielle ja se on ollut myös varovaisempi talous- ja finanssikysymyksissä. Me Baltian maissa toivomme, että voimme päästä myönteiseen tulokseen tällä euron tiellä. Vielä kerran onneksi olkoon. Entinen Euroopan parlamentin jäsen, valtiovarainministeri, on antanut merkittävän panoksen tähän saavutukseen. Viro on hyvin älykkäällä tavalla osallistunut tähän eurooppalaisen hankkeeseen. Kiitos. President. Madam President. Edustaja Watson, kiitos puhemies. Kiitoksia viittaan äh, herra Bronssi, joka äh, äh, aiemmin tässä sylkäisi kommenttinsa ja sitten poistui. Osoittaa kyllä tätä tasoa, mitä tuolla siivellä tähän keskusteluun tunnetaan. Tämä euroalueeseen liittyminen on luottamuslause euro, Virolle, Virolle ja euroalueelle. Euroalue on saanut kohdan paljon kritiikkiä erityisesti anglosaksissa lehdistössä, mutta tosiasia on kuitenkin se, että ilman euroa ja, il, ja ilman Viron kaltaisten maiden osoittamaa budjettikurre ei olisi kenellekään minkään valtakunnan toivoa olemassa. Sava. Edustaja Sava. Poštovana gospa predsedujoča, poštovani gospod komisar, verjetno e, se ne, ne bi mogu spustiti, če bi... Komission jäsen, en voisi antaa itselleni anteeksi, jollen käyttäisi tilaisuutta hyväkseni ja onnittelisi virolaisia kollegoita. Viro on päässyt parhaisiin mahdollisiin tuloksiin monissakin asioissa viime vuosina. Siellä on toteutettu verouudistuksia, on vapautettu taloutta 90-luvulla ja tämä on toteutettu sellaisella tavalla, joille muiden maiden ponnistelut eivät ole vetäneet vertoja. Viro on varmasti vakaa kumppani euroalueella ja siellä päästään parempiin tuloksiin kuin mitä monissa muissa euroalueen maissa. Tämä päättää puheenvuorokierroksen ilman puhujalistaa komission jäsen Rehn. madam president kiitos puhemies. Äh, kiitoksia jäsenille äh, äh, tuesta. Ja saan tässä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kertoakseni teille vähän syistä, mitkä tämän hyvin kireän aikataulun äh, takana ovat, mitä tulee tähän äh, äh, Viron lähentymiskriteerien hyväksymiseen. Nimittäin tämä referenssipäivä riippuu ennustettavissa olevan tiedon saatavuudesta. Ja siinä se taas sitten riippuu Eurostatin näiden finanssitietojen validointiaikataulusta. aikataulusta nyt sitten Eurostat äh, suostui äh, äh, vähän aikaistamaan tämän valtiontalouden avaintietojen todentamisaikataulua. Näin komissio pääsi sitten arvioimaan tätä asiaa. Aikataulu on tiukka muutenkin ja, ja sen lisää edelleen kiristäminen ei olisi ollut sitten mahdollista ilma, vaarantamatta äh, unionin laajuista äh, arviointiperiaatetta. Ajatellen nyt sitä, mitä, äh, mitä tässä on, on ylipäätänsä näitä budjettivajien ylityksiä siedetty ja ylipäätänsä mitä, mikä sisältyy sitten tähän kasvu- ja vakauspaketin hyödyntämiseen. Me käytämme tätä samaa raaka-ainetta sitten huomenna kompomissa, e, kun teemme päätöksen kaiken kaikkiaan 16 budjettivaje kysymyksestä joista 12 koskee nykyisiä euroalueen maita. Eli tämä on Euroopan laajuinen prosessi ja tietysti sitten Eh, jonkin verran rajoittaa komission toimintamahdollisuuksia tässä tilanteessa. Kaiken kaikkiaan kumminkin arvostan teidän eh, käytännön läheisyyttäne ja eh, voin kertoa, että tapasin talousvaliokunnan jäsenet 13. päivä huhtikuuta. Tällöin jo tässä Viron lähentymiskertomusta valmisteltiin voin kertoa myöskin sen, että komissio on aina valmis informoimaan parlamenttia mitä tulee Viron taloudellisesta ja budjetti- ja valtiontalouden tilanteesta. Kaiken kaikkiaan Viron on pidettävä, oltava varuillaan niin, että sen rahoituspalvelut ja julkiset palvelut pysyvät aisoissa. Me olemme hyvin tarkkaavaisia siihen suuntaan. Luotan lopuksi kuitenkin siihen, että, haluamme, että saamme Virosta budjettikurikumppanin ja me tarvitsemme tällaista sisäistä painostusta toisiamme suuntaan. Tarvitsemme liittolaisia, tarvitsemme yhteistyötä niin, että julkisen, julkisen rahoituksen vakaus ja kestävä tulevaisuus voidaan turvata. Sitten lopuksi puhemies. Se oli kai edustaja Brons, joka viittasi siihen, että, että Viro menettäisi hiljakkoin saavuttamansa itsenäisyyden ja, vapauden. Vera Bronsin kommentti ehkä ansaitsee seuran kaltaisen vastauksen. Tällä on varmaan tekemistä sen kanssa, mitä, mitä, mitä minun isoisäni mietti, kun hän aikoinaan äänesti EU-jäsenyyden puolesta kansanäänestyksessä runsaat 15 vuotta sitten. Pappa sanoi minulle, että minä eh, vietin eh, viisi vuotta rintamalla puolustaakseni tätä, tätä maata eh, itää vastaan. Sen, sen jälkeen olen aina suunnannut katseeni länteen. Thank you, Commissioner. Uh, now... Kiitoksia komission jäsen. Viimeiseksi esittelijä Luna, olkaa hyvä. Madam Chairman, Puhemies. Kiitoksia komission jäsen Rehn teidän esittämistänne kommenteista. Aikataulu on luonnollisesti tiukka. Varmaankaan komissiolla ei ollut aikomusta toimia aivan näin. Haluan kiittää myös varjoesittelijöitä hyödyllisistä neuvoista – ja tarkistuksista, jotka olen täysin huomioinut mietinnössä. Erityisesti haluan mainita Ivar Palarin ja Jürgen Liisin nykyisen ministerin vilpittömistä äh, lisäselvityksistä aina kun tarvitsen apua. Viro on edennyt pitkälle ja osoittanut kritiikin vääräksi Toki valppana täytyy olla maan kilpailukyvyn suhteen, jotta voidaan varmistaa, että, että saavutukset jatkuvat myös tulevaisuudessa, kun Viro on euroalueen jäsen. Voin suositella mietintöä hyväksyttäväksi. Viron jäsenhakemus ansaitsee puoltoäänemme. Ja kun parlamentti keskiviikkona äänestää, niin toivottavasti annamme Virolle sen kiitoksen sanan, jonka se ansaitsee. Kiitos. Keskustelu päättyy. Äänestämme aiheesta keskiviikkona. Seuraava kohta esityslistalla ovat minuutin puheenvuorot työjärjestyksen artiklan 150 mukaisesti. Ensimmäisenä puhujalistalla